unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Ukrainasta. Rova Ashton ei voinut jäädä keskuuteemme tänään ja hänen nimissään asian esittelee komission jäsen Stefan Füle Annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Puhemies, kiitoksia kovasti tästä tilaisuudesta. Pyydän anteeksi Catherine Ashtonin puolesta, joka pyysi minua kertomaan teille sen, mitä hän aikoi tänään teille sanoa. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, olen iloinen todellakin tästä tilaisuudesta antaa kannan tästä Ukrainan tilanteesta. Haluaisin keskittyä kolmeen tärkeään tulevaan tapahtumaan. EU-Ukraina ministeritason kokous se pidetään Luxemburgissa 26. lokakuuta. Paikallisvaalit, jotka pidetään 31. lokakuuta Ukrainassa ja sitten pidetään jo 14 EU-Ukrainan huippukokous, joka pidetään 22. marraskuuta Brysselissä. Viime aikoina Ukraina on nauttinut suuresta poliittisesta vapaudesta. Vaalit siellä on tunnustettu asianmukaisella tavalla hoidetuksi kansainvälisen standardien mukaisesti. Ukraina on kehittänyt dynamiikkaa ja monimuotoistunut kansalaisyhteiskuntaansa ja tiedonvälitysympäristöään ja huomattavasti jatkuvasti on parannettu ihmisoikeuksia kautta linjan. Näin, tämän myönteisen kehityksen tuloksena ja sen, että eri hallituksilla ovat sitoutuneet lähe, läheisempiin suhteisiin EUn kanssa, niin tätä kautta suhteet EUn ja Ukrainan välillä ovat saavuttaneet huomattavaa merkitystä. Tämä näkyy erityisen selvästi kunnianhimoisessa ja kauaskantoisessa EU-Ukraina-assosiaatiosopimuksessa, jossa tällä hetkellä olemme neuvottelemassa ja jossa pyritään saavuttamaan kaksinainen tavoite, poliittinen eh, liittolaisuus ja taloudellista integraatiota EUn suuntaan. Presidentti Janukovitsin hallitus on ryhtynyt joukkoon erilaisia taloudellisia uudistuksia viime kuukausina – ja tästä voimme olla iloisia. Näihin kuuluu se, että on hyväksytty uusi laki julkisista hankinnoista, sillä pitäisi olla tärkeä rooli, kun taistellaan korruptiota vastaan ja lisätään myös kilpailukykyä. Sitten on tehty uudistuksia, uudistuksia kaasusektorilla lainsäädännön kautta ja tämä tekee tietä Ukrainan tulevalle liittymiselle energiayhteisöön, energiayhteistyösopimukseen. Samoin hiljattain saatiin aikaan sopimus IMFn kanssa. Tämä on myös kriittinen askel kohti makrotaloudellista vakautta ja sen saavuttamista avoimin, avoimella tavalla, joka tukee kasvua. Nämä uudistukset kulkevat aivan oikeaan suuntaan ja niitä pitää ylläpitää. Ukrainan hallitus on myös onnistunut saavuttamaan vakauden tason, joka ei aikaisemmin ole onnistunut Ukrainan poliittiselta establishmentilta. Tämä on tärkeä ja välttämätön kehitys, kun varmistetaan tehokas hallintotapa maassa. Kuitenkin me olemme huolissamme laajamittaista raportoinnista koskien heikentymistä perusvapauksien ja demokraattisten periaatteiden kohdalla Ukrainassa. Aivan erityisesti huolestuttavaa ovat nämä vallitukset, jotka liittyvät median vapauteen, kokoontumisvapauteen ja järjestäytymisvapauteen. Arvoisat parlamentin jäsenet, Näiden perusarvojen noudattaminen ja kunnioittaminen on olennaisen tärkeää. Ne parhaimmin takaavat yksilön vapaudet. Ne varmistavat aidon kilpailun ideologisesti ajatusten kilpailun. Ne ovat olennainen osa todella avointa, innovatiivista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Ensimmäinen lokakuuta perustustuomioistuin teki siellä päätöksen, jossa saatiin aikaa perustuslakiin, jotka liittyivät Oranssin vallankumouksen tekemiin perustuslakimuutoksiin. Tämä päätös vain lisää tarvetta sille, että Ukrainan pitää saavuttaa laajempia perustuslaillisia uudistuksia tässä eksklusiivisessa uudistusprosessissa. Ja siinä tartutaan aivan avainkysymykseen, josta puhutaan tämän vuoden parlamentin päätöslauselmassa. Tällainen prosess, tällaisen prosessin pitäisi pyrkiä saamaan aikaan tehokas, kestävä, perustuslaillinen järjestelmä, johon liittyy checks and balances järjestelmä eurooppalaisten standardien mukaisesti. EUn jäsen, EU ja sen jäsenvaltiot noudattavat demokratian ja ihmisoikeuksien periaatetta ja meidät kokoaa yhteen oikeusvaltioperiaate. Nämä ovat periaatteita, joiden kohdalla ei voida tehdä myönnytyksiä. Näin on myös avainkumppanin kohdalla, kuten Ukraina on. Nopeus ja tahti Ukrainan lähentymisessä. Kaikki tämä hoidetaan täysin kunnioittain mainitsemiani erilaisia oikeuksia. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Sitten puheenvuorot poliittisten ryhmien nimissä. Kaksi minuuttia Michael Galler EPP-ryhmän nimissä. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Eurooppalainen tulevaisuus Ukrainan kansalle on asia, mistä maa on puhunut. Me olemme saaneet kuitenkin erilaisia raportteja siitä, että maa on tavallaan etääntynyt Euroopassa. Ja toivon mukaan marraskuussa EU-Ukraina huippukokouksen yhteydessä voimme puhua asiasta. Meidän täytyy puhua myös salaisesta palvelusta, lehdistön vapaudesta ja myös siitä, että kaikki eivät voi osallistua vaaleihin. Nämä ovat tällaisia ei kovin positiivisia viestejä. Taloudellinen hyvinvointi ei synny autoritaarisessa järjestelmässä ainakaan Euroopassa. Kiinassa ehkä ne, jotka Ukrainassa tällä hetkellä päättävät asioista, heidän ei pidä uskoa, että siellä voi saada mitä vain läpi, koska euro vain siksi, että Euroopan julkisuus ei saa näistä asioista vihiä. Ei täällä mitään valvonta ilmapiiriä ole ollut eikä mitään salaisen palvelun käyntejä yliopiston rehtorin muona tai, mu- tai kansalaisjärjestöissä toimivien opiskelijoiden luona ja niin edespäin. Tietokoneita on takavarikoitu ja tällaisia asioita on tapahtunut. Koko tämä déjà vu tulee, kun katsoo, mitä Ukrainassa tapahtuu. Salaista poliisia johtaa Kuruskos, joka on oikeastaan mediaimperiumin johtaja. Tämäkin äh, etäännyttää Ukrainaa Euroopasta ei ole enää paljon jäljellä yhtäläisistä mahdollisuuksista kuntavaaleissa. Osa puolueista on vaalien ulkopuolella ja sitten on marionettipuolueita, jotka pääsevät vaaleissa jylläämään. Kiovassa ei voida pitää vaaleja. Siellä tiedetään, että hallituspuolue ei tällä hetkellä voi voittaa. Nyt on valvontaa muilla alueilla. Meidän eurooppalainen kokemuksemme puhuu tätä vastaan. Meidän jäsenmaamme tekevät tärkeitä päätöksiä demokraattisessa konsensuksessa opposition ja hallituksen yhteistyöllä oikeusvaltion puolesta, kilpailukykyisen markkinatalouden puolesta, eurooppalaisen integraation puolesta. Me toivomme, että Ukraina edelleen kulkee tätä tietä yhdessä meidän kanssamme. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Galler. Sitten kollega Miralski, hän on nostanut sinisen paperin. Onko teillä nyt tosiaankin kysymys, jonka te haluatte esittää herra Gallerilta? Ilmeisesti kyllä. Hyväksyttekö te herra Galler herra Miralskilta yhden kysymyksen? Kyllä. Olkaa hyväsi. Mikrofono. Mikrofon. Dziękuję za przyjęcie pytania. To zawsze jest e, miłe. Kiitos että hyväksytte kysymykseni. On aina hauskaa käydä keskustelua täällä. Teidän käsityksen Ukrainan tapahtumista on kovin synkkä. Vertasitte sitä jopa tilanteeseen Kiinassa. Oletteko todella sitä mieltä, että tilanne on niin hankala, että meidän täytyy esittää näin voimakkaita syytöksiä? 30 sekuntia herra Gallerille vastataksenne tähän kysymykseen. Olkaa. Minä sanoin, että taloudellista hyvinvointia ei voida saada aikaan autoritäärisellä ainakaan Euroopassa. Me tunnemme sen Kiinasta. En minä vertailut Ukrainaa Kiinaan, mutta minä sanoin vain, että se on väärä tie, eikä se ole eurooppalainen tie kuva, jonka tuossa maalasin, on käsittääkseni hyvinkin realistinen ainakin paikan päällä olevien ihmisten kannalta. Ja se, mitä taloudessa siellä halutaan saavuttaa, sen pitää ensin osoittaa tehokkuutensa. Kiitos. Kiitoksia. Herra Kaminski, te saatte ihan pian minuutin päästä puheenvuoron. Sitten herra Severa, sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta, olkaa. Kiitoksia herra puhemies. Ukraina on meille tärkeä maa. Kyse on maasta, joka on suurin haasteiden edessä. Ja haluaisin kiittää komission jäsentä tästä selkeästä tilannekuvasta. Ja myöskin siitä, että hän kertoi, mitkä meidän odotuksemme voisivat olla. Uusi hallitus valittiin vapaiden ja reilujen meidän tunnistamien vaalien kautta. Ja tänään meidän täytyisi ryhtyä tuumasta toimeen eikä lähteä heti kättelyssä kritisoimaan toimia sen saavutuksia tuijottaen. Tärkeintä on huomioida, että kyse on meidän aiheuttamastamme ongelmasta. Me olemme olleet hanakasti jakamassa maata sekä läntiseen että itäiseen vyökesen, mutta, mutta me emme halua tunnistaa sitä, että itään suuntautuneet henkilöt olisivat valmiita saamaan tuloksia aikaiseksi. Tämä on mielestäni tämän päivän keskusteluja leimaava ongelma ja meidän täytyy muistaa, että pro-eurooppalaiset ovat pro-ukrainalaiset henkilöt, jotka haluavat oikeusvaltion periaatetta, demokratiaa ja eurooppalaisia uudistuksia maahansa. Ja lopuksi toteaisin, että hyvät kollegat, pyytäkää päätöslauselmaluonnoksen hyväksymisen lykkäämistä. Mielestäni meidän täytyy huomioida, että vaalit ovat tulossa ja meidän ei tulisi kesken poliittisen prosessin hyväksyä mitään päätöslauselmatekstiä, vaan odottaa todellakin faktatietoa, jonka pohjalta voimme päätöksiä tehdä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten liberaalimman puolesta herra Valean kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Anteeksi, Rova Vale. Kiitoksia puhemies kollega. Vaikuttaa, että meillä on vaikeuksia itäisen naapurimme Ukrainan kanssa. Ukrainallakin on jo riittävän vaikeaa kun yhtenä päivänä sitä käsitellään liittolaisena toisena ongelmana. Siksi täytyy olla pragmaattinen, tunnustaa, mikä siellä on tilan todellisuudessa, löytää yhteinen sävel yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi. Taloudellinen yhteistyö on aina ollut meidän voimakkain veturimme integraation hyväksi ja se on osoittanut menestyksensä jo sitten vuonna 1956. Ja siksi meidän täytyy jatkossakin keskittyä sekä institutionaalisiin että taloudellisiin uudistuksiin, joita Ukraina on tehtävä rinnakkain. Kahden väylän lähestymistapa on ainoa mahdollinen, jos me haluamme aina hyveen kehän maassa ja itäisessä naapurustossa. Etusijalla pitäisi olla se, että me tuemme elinkeinoelämä, joka on tervettä, niin että syntyy toimiva markkinatalous. Rohkaisemme heidän omaisuus- ja ALV-uudistuksiaan ja ponnistuksiaan torjua korkeatasokorruptia muun muassa. Tästä syystä asosioitusopimus on erittäin hyvä uudistuksena välineenä. Meidän täytyy jatkaa neuvottelujamme laajan, kattavan vapakauppaluvun luomiseksi ja niin, että Ukraina voi myös energiasopimukseen liittyä. Olemme kiitollisia Ukrainan liittymisestä VTO. On, se olisi tärkeä askel siinä, että Ukraina hyväksyy eurooppalaiset standardit taloudesta. Toivottavasti voimme päästä yli sen, että jatkuvasti lykätään tätä sopimusta, koska sillä olisi suuri vaikutus koko tuolle alueelle. Kiitoksia Rouva Sitten vihreiden ryhmän puolesta kolme minuuttia Rouva Harmsille. Olkaapa hyvä. President, um, ich... Paljon kiitoksia herra puhemies. Alkuun toteaisin, että huolestuneet kommentit tästä epädemokraattisesta toiminnasta Ukrainassa niin ovat minun mielestäni perusteltuja yhä enenevässä määrin on kuultavissa, että lehtimiehet eivät saa ilmaista mielipidettään vapaasti ja kansalaisjärjestöjen edustajat eivät saa toimia vapaasti, vaikka he pyrkivät ajamaan demokratiaa eteenpäin. Ja huolestuttavaa on myöskin salaisen palvelun toiminta. Mitä tulee lehdistön vapa- vapauteen ja demokratiaan ylipäätään, niin se ei ala vanhoista edellisistä vaaleista, vaan niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, niin Ukrainan johdolla on aina olemassa sitä valtaa, jolla he voivat ajaa omia etujaan, ja tätä vallan väärinkäyttöä käytetään yhä enenevässä määrin hyväksi ja se on huolestuttavaa. Mielestäni ei olisi järkevää toimia nyt sillä tavalla, että me hyväksymme tämän päätöslausuman luonnoksen pohtimatta sitä, millä tavalla Ukrainassa talous on kehittynyt. Yhtä suurella huolestuneisuudella minä olen pannut merkille, miten Venäjä on vaikuttanut energiasektorilla ja muillakin sektorilla Ukrainan tilanteeseen. Joten nyt ehdottaisin, ettemme äänestä asiasta huomenna, vaan että jäämme tarkkailemaan Ukrainan kehitystä tulevina kuukausina. Parin viikon päästä valtuuskunta on käymässä Kiovassa ja ennen kuin me mistään äänestämme, niin meidän pitäisi paneutua todelliseen tilanteeseen ja pohtia, mitä me haluamme asiasta lausua. Monien ukrainalaisten ystävien kanssa olen kulkenut tätä yhteistä tietä demokratiaa edeltäviltä ajoilta, demokratian ajoille. Ukraina oli hyvällä, hyvällä tiellä kulkemassa. Vaalit järjestettiin nykystandardeja noudattaen, mutta jos tilanne tulisikin heikkenemään, niin meidän tulee todellakin tarkkaan pohtia, miten me haluamme tilanteeseen puuttua. Missään nimessä meidän ei tulisi tehdä mitään päätöksiä ennen valtuuskunnan seuraavaa Ukrainan vierailua. Minä uskon, että meitä kuullaan, jos me todellakin otamme suoraan kantaa näihin päätöslauselmassa mainittuihin kysymyksiin. Olen saanut monia kommentteja, jotka kertovat, että tilanne on heikkenemässä, mutta tilanne ei parane, mikäli teemme nyt hätiköityjä päätöksiä asian tiimoilta. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Hars. Sitten konservatiivisten ja reformistien puolesta herra Kaminski, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Moni täälläkin ollut, on ollut mukana oranssissa vallankumouksessa. Olemme olleet ukrainalaisia vallankumouksellisia vaikeina aikoina ja meidän sitoutumisemme Ukrainan asiaan ei ole pelkästään yhden ryhmän asia, vaan me olemme korostaneet vapautta ja itsenäisyyttä Ukrainassa. Ei saa unohtaa tänäkään päivänä, että me emme saa kenenkään puolelle mennä Ukrainassa. Ja siksi täällä on erittäin tärkeää muistaa, että meidän täytyy nimenomaan vain korostaa ukrainalaisten itsemääräämisoikeutta. Meidän täytyy korostaa Ukrainassa eurooppalaisia arvoja, ihmisoikeuksia. Tässä vaiheessa, tässä muodossaan päätöslauselma ei auta ukrainalaisia ystäviämme. Päinvastoin Tämä päätöslauselma tarjoaa tarjottimella Ukrainan Venäjälle, kun siellä sanotaan, että Ukrainalla enää ei olisi paikkaa lännessä. Meidän täytyy eurooppalaisia standardeja suosia Ukrainassa, painostaa Ukrainaa, jotta standardeja ja määräyksiä toteutetaan. Mutta Ukrainaa ei saa kuitenkaan millään tavalla päästä etääntymään lännestä. Minä arvostan kovasti päätöslauselman kirjoittajaa. Hän on, on taistellut ihmisoikeuksien puolesta, mutta kun täällä on kuitenkin käytetty vääriä sanamuotoja. Inski, palabra en nombre Seuraavaksi EFD-ryhmän puolesta herra Belder, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Sanon nyt tässäkin yhteydessä, että valitettava tosiasia on se, että maanantaina Alankomaiden lehdistössä ei annettu kovinkaan hyvää kuvaa tilanteesta. Me tiedämme, että ulkomaiset investoijat pelkäävät toimia Ukrainassa. Kolme tuhatta toimia ovat menettäneet toimintamahdollisuuksia, toimintamahdollisuutensa uhkailusta johtuen. Tähän meidän tulisi jollakin tavalla puuttua. Euroopan unionin jäsenvaltiot investoivat suuressa määrin Ukrainaan ja komissaari Fyle Tiedättekö, että investoijat ovat huolestuneita Ukrainan tilanteista ja mitä toimenpiteitä voitaisiin ottaa käyttöön, jotta meidän toimijamme voisivat vaarattomasti Ukrainassa toimia? Meidän tulee tarkkaan katsoa, miten tilanne kehittyy myöskin ihmisoikeuksien ja talouden puolella. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Belder. Ja sitten viimeinen puheenvuoro tällä kierroksella edustaja Möltserille. Kiitoksia, puhemies. Ihan muutama kuukautta presidentinvaalien jäljen demokraattiset saavutukset näköjään menevät hukkaan, ne jotka oranssissa vallankumouksessa saavutettiin, mutta jos rahoitusmarkkinatkin pitävät Ukrainaa ennakoitavampana kuin oranssin vallankumouksen jälkeinen Ukraina. Näyttää siltä, että meidän läntiset kriteerimme eivät yksi yhteen ole sovellettavissa kaikkiin yksittäisiin maihin, kommunismin jälkeisiin maihin varsinkaan ehkä. Nythän presidentin valtaa vahvistettiin ja parlamentin valtaa heikennettiin Ukrainassa, sen me tiedämme, eikä kukaan hallituksen jäsen puhu siitä, että jo aikaisemmin siellä oli vahva presidentin valta ja myös lehdistön vapautta rajoitettiin jo aikaisemmin. Mutta tällä hetkellä on erittäin kyseenalaista, noudatetaanko demokraattisia standardeja. Jos presidentti onnistuu vahvistamaan omaa valtaansa, mutta myös viemään läpi sellaisia uudistuksia Ukrainassa, jotka edistävät talouskasvua, niin mahdollisesti hän saa olla pitkään halli, ha, hallita, hallita tuota maata. Ja tämä Euroopan unionin täytyy tajuta ja panna merkinnä. Nyt henkilökohtaiset puheenvuorot. Ensin herra Schöplin, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Kiitos puhemies komission jäsen. Ukrainan kehityskulku osoittaa selvästi, miten valta korruptoi ja absoluuttinen valta absoluuttisesti. Nykyinen valtaeliitti on käyttänyt valtaa sitten Janukovytsin valinnan ja se, mitä on saatu aikaan, niin osoittaa kyllä siihen suuntaan, että siinä keskitetään valtaa. Sitä silmiinpistävämpää, kun ajatellaan presidentinvaalien tuloksia, koska Janukovic sai pienen enemmistön. Tämä osoitti, että hän oli vahvaa tukea itässä ja etelässä pelkästään. Kuitenkin, ja se mikä tässä on silmään, silmipistävää nykyään Ukrainassa, että selvästi on menty kohti suuntausta, että valta on marginalisoitu viestimet ja myös autonomisen hallinton puututtu. Varsinkin sellainen poliisi on saanut kyvyn puuttua maan sisäisiin asioihin merkittävässä määrin. Kaikki tämä on huono ennen tulevaisuutta ajatella, varsinkin jos ajatellaan, että ukrainalaiset haluavat nimenomaan suuntautua Eurooppaan. Janukovicin järjestelmä vie pois Euroopasta, ei kohti Eurooppaa. Se, mitä voidaan sanoa muutoksen puolesta, on se, että on saatu tietyn jonkinlaista vakautta maahan, mutta kasvavassa määrin vakaus jää kuitenkin liikkumattomuuden varjoon. Pitää kyllä paikkansa, että Janukovic on parantanut suhteita Venäjään, mutta näin se on hyväksynyt myös alistuksen Moskovaan ja se on uutta. Onko ukrainainen yhteiskunta kykenevä jatkossa hyväksymään nämä muutoksen? Se jää vielä avoimeksi kysymykseksi. Kollega. Um- Kiitoksia kollega. Seuraavaksi herra Sivic, yksi minuutti, olkaa hyvä. Zdarzyło na Ukrainie, czy miał miejsce zamach stanu, a może... Arvoisa puhemies, mitä Ukrainassa on tapahtunut? Onko siellä tapahtunut vallankaappaus vai kenties armeijan väliintulo? Mistä oikein on kyse? Koska periaatteessa näiden kertomusten mukaan näyttäisi siltä, että siellä hallitsisi sellainen muotoilu kuin tässä päätöslauselmassakin vallitsee. Tässä päätöslauselmassa nimittäin käytetään sellaista kieltä, jonka mukaan tuomittaisiin ikään kuin pyövelit tai sellaiset henkilöt, jotka ovat tehneet todellisia rikoksia, mutta se ei vastaa Ukrainan todellista tilannetta. Me käytämme Ukrainaan sellaista kieltä, jossa toisaalta puhumme siitä kaikista positiivisista elementeistä ja sitten sanomme, että on myös asioita, joista emme pidä, vai käytämmekö pelkästään negatiivista sävyä? Me olemme auttaneet demokraatteja, me olemme yrittäneet saada kielteisen tilanteen loppumaan, josta me emme pidä, ja nyt olemme tilanteessa, jossa seuraus, tilanne on aika negatiivinen, mutta jos me kirjoitamme näin, niin me emme varmasti auta Ukrainaa yhtään. Vaalien jälkeinen tilanne Timoshenkon äh, häviö on harmi, mutta näin nyt kävi, emmekä me voi nyt yhtäkkiä heittää lasta mukana pesuveden mukana tämän tilanteen takia. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Kiitos myös tästä mielenkiintoisesta komission jäsen Fylen puheenvuorosta liittyen Ukrainan ja sen suhteisiin unioniin. Hänen esityksensä keskittyi siihen, mikä on olennaisinta yhteistyössä Euroopan unionin Ukrainan kanssa. Kun olemme yhteydessä muiden maiden kanssa, meidän täytyy myös osoittaa, että Ukraina on yksi harvoista maista, joissa on järjestetty normaalit vaalit. Se on syntynyt myös oranssi valkumouksen ansiosta, ja me emme voi tätä saattaa vaaraan parlamentissa meidän täytyy kuunnella sitä, mitä sanoo meidän ryhmämme. Tässä nimittäin on myös todettu, että kuitenkin pystytään jossakin Itä-Euroopan maassakin vielä järjestämään vaalit kunnolla, eikä edes pystytä ennakoimaan vaalien tuloksia etukäteen. Ukraina on kuitenkin maa, joka periaatteessa – on ikään kuin se olisi mikä tahansa eurooppalainen maa. Me olemme olleet Turansin puolesta. Ihmisoikeuksien suojelu on asia, jota meidän täytyy kunnioittaa. Varsinkin Ukraina täytyy kohdella maana, joka on osa Eurooppaa ja sen täytyy noudattaa samoja standardeja kuin muutkin Euroopan maat. Yh, jälleen kerran on sanottava heille, että heidän täytyy hoitaa omat riitansa sisäisesti ja me tilannetta tarkastelemme ulkopuolelta. Parlamentissa meidän täytyy vain pystyä auttamaan kaikkia osapuolia. Minä olen sitä mieltä, että sitten kun meillä on yhteinen kanta näiden arvojen takana, voimme myös auttaa Ukrainaa. Olen Rebekka Hansin kanssa samaa mieltä siitä, että on hyvä hyväksyä tämä määräyslauselma vasta vaalien jälkeen. Meillä on myös huippukokous tulossa ja sitten voidaan määritellä oman kantamme. Euroopan parlamenttina meidän täytyy pystyä olemaan yhtenäisenä rintamana. Emme saa kompastua näisiin näihin esteisiin, vaan me tarvitsemme yhteisen näkemyksen maasta. Kiitoksia kollega. Sitten herra Vaidere, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Godatie kolēģi, Ukraina ir valsts ar lielu strateģisku nozīmi. Arvoisat kollegat, Ukraina on EUlle strategisesti tärkeä kumppani ja tästäpä syystä emme voi kääntää selkäämme maalle. Ensimmäinen lokakuuta kymmenet tuhannet ukrainalaiset menivät kadoille osoittamaan mieltään perustuslakiuudistuksia kohtaan, jotka Janukovic on ehdottanut. Tähän ei liittynyt minkäänlaisia demokraattisia prosesseja, eikä otettu myöskään Venetsian komission huomiota, huomioon. Tämä on tietenkin tilannetta heikentänyt. Ukrainalaiset ystävämme ovat huolissaan vaalieihin liittyen ja myöskin siitä syystä, että poliittisin perustein valta, valtaa pitävät myöskin vastaavat oikeusjärjestelmän käytöstä. Opposition ehdotus äänestettiin kumoon. Tarkoituksenahan oli hakea Ukrainalle unionin jäsenyyttä. Sitä pidettiin prioriteettina. Mutta Euroopan unioni, sen tehtävänä on auttaa Ukrainaa median toimintavapautta tukemalla, mutta se ei onnistu, jos epädemokraattinen toimija vastaa mediamaailman toiminnasta Ukrainassa. Mutta meidän täytyy myöskin helpottaa Ukrainin toimintaa esimerkiksi viisumipoikkeusten avulla. Lisäksi meidän tulisi tukea demokraattista kehitystä Ukrainassa ja mielestäni Tähän meidän tulisi paneutua seuraavassa päätöslauselmassa heti vaalien jälkeen. Siinäkin yhteydessä voidaan ottaa Ukrainan kannalta muita tärkeitä asioita esille. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Vaidere. Minulla on kaksi kollegaa täällä, jotka haluavat kysyä teiltä kysymyksen. Sopiiko teille tämä Rova Vaidere? Täällä on kaksi kollegaa, jotka haluavat kysyä teiltä kysymyksen. Oletteko valmis vastaamaan näihin kysymyksiin? Kyllä. Ensinnäkin herra Sivits, olkaa I have a very simple question because I... Yksinkertainen kysymys. Ehkä tämä on tulkkausongelma. Totesitte, että Ukrainan nykyhallitus hylkäsi jäsenyyden Euroopan unionissa. Tietääkseni puhe presidentin julkilausuma ja monen viranomaisen julkilausuma pitkän aikavälin politiikassa on, että jäsenyys on tärkeällä siellä siinä. Ymmärsinkö minä teidät väärin vai ymmärsittekö te Janukovicin väärin? Madame can you... Kiitoksia, rouva Vaidere. Voitteko vastata? Saatte 30 sekuntia aikaa. Kyllä, kiitos. Haluaisin tarkentaa vastaustani. kyllä tässä oli väärinkäsitys. Presidentti sanoi, että hän on valmis aloittamaan yhteistyön EUn kanssa, mutta se ei ole poliittinen prioriteetti, ainakaan virallinen. Kiitoksia. You have 30 seconds. Tiene usted 30 segundos, perdón. Rova Harms, tekin saatte esittää kysymyksen. Minä kysyisin mielelläni kollegalta, mitä nyt sen jälkeen, kun me olemme tekstissä ottaneet esille kaikki kaikki ne kohdat, joissa me puhumme riistosta ja vallan väärinkäytöstä ja olemme pitäneet näistä kiinni. Mikä puhuu näitä vastaan, kun meillä on tämä teksti nyt tässä käsissämme ja me kahden viikon päästä lähdemme Kiovaan puhumaan näistä asioista ja sen jälkeen voisimme päättää, miten jatkotoimiin ryhdymme. Mielelläni kuulisin tämän, koska tähän asti sitten oman valtuuskuntien kokemu- kokemusten perusteella tämä olisi mielestäni produktiivisin toimintatapa, jos me haluamme demokraattista vaikutusvaltaa tuohon maahan. Haluatteko vastata, Rova? Henkilökohtaisesti minä en tiedä, miksi sen jälkeen kun olemme olleet mukana huippukokouksissa, niin olen hyvin huolestunut näistä merkeistä, joita on saatu Ukrainasta. Se liittyy esimerkiksi keskusvaalilautakunnan kokoonpanoon, kansalaisjärjestöihin ja niin edelleen. Meidän täytyy ilmaista huolenaiheemme. Minä uskon, että aluevaalit ovat demokraattisemmat Totta kai Ukrainaa voidaan mennäkin pari viikon päässä, että kukaan ei tietenkään estä meitä tekemästä toista väitöslausella, mutta demokratia on kuitenkin menossa huonompaan suuntaan. Minä ehdottaisin teille, että pyytäisitte puheenvuoroa Catch the Eye kierroksella. Ei tästä tule mitään, jos kaikki kollegat nostavat sinisiä kortteja, koska on muita kollegoja, jotka ovat jo ennestään puhujalistalla, eivätkä sitten ehtisi käyttää puheenvuoroa ollenkaan. Olkaa hyvä ja kirjoittautukaa tuohon Catch the Eye-listaan. Sitten herra Vigenin minuutti, olkaa Puhemies, kollegat, minä sanoisin, että keskustelun laatu osoittaa, että tätä keskustelua ei tarvittu tukkaa nyt ei ole oikea ajankohta, varsinkaan hyväksyä päätöslauselmia Ukrainasta ihan huomenna. Muistutetaanko, että puoli, puoli vuotta sitten maa oli päätymässä kaaukseen. Oli poliittinen, taloudellinen kaos, vakava kriisi, epävakaus. Nyt tilanne on tyystin toisenlainen. On tunnustettava, että muutamassa kuukaudessa hallitus onnistui saamaan maan raiteille poliittisesti, taloudellisesti ja rahoituksestaankin. Ongelman jäljellä sitä ei voida kieltää, mutta tunnustettakoon myös, että he ovat kuulleet meitä. Nyt on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin. Ajatellaanpa vaalilakia, joitakin vaalikäytänteitäkin. Sikäli me olemme saaneet äänemme kuuluville, jos me nyt joka kerta huuda vaan ihan säällisesti suhtaudumme Ukrainaan. Siksi tekisimme huonon palveluksen meidän valtuuskunnallamme, kun se sinne kymmenen päivästä sinne menee, ja karhunpalveluksen tekisimme itsellemmekin, koska me vahinkoitamme omaa rooliamme, jos me tällaisen päätöslauseman hyväksyisimme kymmenen päivänä vaaleja. Ei näin ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Siinä halutaan vaikuttaa vaaleihin emme saisi sallia parlamentin mennä tähän peliin. Esitän päätöslauselman hyväksymisen lykkäämistä. Pyydämme, että, että yhteistyövaliokunnassa kollegat keskustelisivat Ukrainan kollegojen kanssa. Mikrofoni katkaistaan. Puhemies keskeytti. Seuraavaksi herra Gureanu, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kysehän on siitä, että vain nimi on muuttunut. Tilanne ei ole muuttunut miksikään. Kun katsotaan tulevia vaaleja, niin mehän tiedämme, että oppositiolla voi olla aika hankalat oltavat. Oppositiot, oppositio muuttui ja me tiedämme, että mediat ja muutkin tahot ovat jatkuvan painostuksen alla ja ilmeisesti Ukrainan salainen palvelu toimii kuten neuvostoaikana, joten meidän täytyy todellakin esittää omat huolenaiheemme tämän päätöslausumateksin kautta. Ukrainan viranomaisten pitäisi ymmärtää, että tiiviimpiä suhteita unioniin ei voida hoitaa vain ainoastaan ystävällismielisillä julkilausumilla. Hallitus ei voi olla EUlle mikään varten otettava kumppani, varsinkaan näin tärkeällä strategisella alueella kuin Mustanmeren alueella. Kiitoksia. Viimeinen puhuja on herra Svoboda. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minusta meidän kaikkien täytyy olla vastuumme tasolla. Ukrainan hallituksen pitäisi taata ja edistää oikeusvaltiota ja sanomisen vapautta. Myös oppositio on vastuussa siitä, että se ei anna vääriä informaatioita tänne koska kun katson joitakin asioita, joita päätöslauselma luonnoksessa oli, niin siinä väitettiin joitakin sellaisia asioita, jotka asianomaiset kielsivät heti. Eli usein väärää informaatiota vain levitetään. Meidän täytyy myös osoittaa oma vastuumme siitä, että me emme ole osa heidän sisäpoliittista hänen vetoaan. Eihän siinä ole mitään järkeä, varsinkaan EPPn kollegat, että me nyt puoluepoliittisesti puolustamme toista kuka toista, kuka toista. Ensi viikolla meillä on ulkoasianvaliokunnassa keskustelu ulkoministerin kanssa, sitten ovat vaalit ja sitten meillä on tämä parlamentaarinen yhteiskomitea, komitea, joka liittyy Ukrainaan. Ja herra kollega Kaaler, eh, aina on ollut niin, että vaalien jälkeen me sanomme, onko ne menneet hyvin vai ei. Emmekä sano ennen vaaleja, että tässä käy kyllä huonosti. Se ei ole meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme on olla oikeudenmukaisia tässäkin tilanteessa. Kiitoksia. Herra Gaaler, te näytätte sinistä korttia. Vai näytättekö kenties jotain herransarvia? Mikä tuo teidän elehtintänne tarkoitus on? 30 sekuntia annan teille, olkaa. To catch the eye sprechen, Herr Präsident, da hätte ich eine Minute. Haluan käyttää catch the eye puheenvuoron, siis minuutin puheenvuoron que hay, porque tenemos ya más del doble de los que permite. Eli meillä on nyt jo yli kaksinkertainen määrä puhujia verrattuna sallittuihin. Annamme ensin puheenvuoron Rova Kolanska-Bolinska. No no Hän ei ole paikalla. Eli hän on ilmoittautunut, mutta ei olekaan paikalle. Seuraavaksi puheenvuoro Rova Lukasiewskalle. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Sellainen, joka ei ole koskaan kokenut sosiaalista järjestelmää, ei oikein pysty ymmärrä, mitä kansa joutuu kärsimään, kun esimerkiksi viestimiä rajoitetaan tai yksilön oikeuksia rajoitetaan ei voi ymmärtää, mitä tämä kansa joutuu kokemaan. Kun ajatellaan kaikki niitä ongelmia, joita Ukrainassakin on, niin meidän täytyy pitää mielessä edes ne pienet merkittävätkin muutokset, joita on saatu aikaan. Esimerkiksi viimeaikaiset demokraattiset vaalit. Mekin Euroopan parlamentin jäsenin olemme niitä todistamassa. Meidän täytyy myös ymmärtää niitä satoja tuhansia nuoria, jotka luottavat meidän apuumme demokratian aikaansaamiseksi heidän maassaan niin, että saadaan aikaan kansalaisyhteiskuntaa maassa. Aina on helppo kritisoida, kritikoida. Minä olen puolalainen ja minä tiedän, mitä mekin kärsimme. Kiitoksia. Sitten edustaja Maro Nikolaus, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Minäkin haluaisin todeta, että tässä vaiheessa meidän ei tulisi vielä hyväksyä mitään tekstejä, varsinkin kun vaalit ovat vasta tulossa ja vierailukin on vielä edessä. Me tiedämme toki ongelmista, mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että demokraattisia menettelyjä käytettiin vaalien aikana ja Ukrainalla pitäisi olla oikeus jatkaa tällä valitsemallaan tiellä. Jos nyt hyväksytään päätöslauselman teksti, niin se olisi väärä ratkaisu. Meidän täytyy odottaa vaalien al- taakse. Kiitos. Sitten Rova Ovir, alkaa. Mikro, mikro. Ai, okei, okay, excuse me. Ei kun anteeksi. Hyvä puhemies, minulla oli kysymys hyvälle kollegalleni Rova Vaiderelle – mutta sen sijaan kertoisinkin erästä seikasta, joka minua häiritsee. Se, että tänään hyväksyttäisiin tai huomenna päätöslaus Ukrainassa, niin se ei ole ajankohtainen. Varmasti ukrainalaiset eivät edes ymmärtäisi tätä elettä. Sen äänensävykään ei ole onnistunut siellä on myös tosiasia virheitä. Rova Vaidere viitasi siihen, että Venetsian komitean puheenjohtaja oli kritisoinut korjauksia perustuslakiin. Minulla on tässä kirje, jossa hän kertoo tyrmistyksestään, että me olemme tällaisen ottaneet päätöslauselmaankin ja hän ei kuunnella koskaan tällaista ole edes lausunut. Kiitos. Migalski, olkaa ja w przeciwieństwie do kolegi vigenina e, uważam że dzisiejsza debata jest świetna i jest przydatna. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, toisin kuin herra Vikanin, että tämä on erittäin loistava keskustelu. On todella harvinaista käydä näin mielenkiintoista keskustelua ja haluan teitä siitä kiittää. Joka Rova Ukacheskan e, puheenvuoro osoittaa sen, että tämä muutkin ovat samaa mieltä. Täytyy kiittää sosialisteja herra Svobodaa, herra Severinia ja herra Mereksilytsiä, koska he ymmärtävät hyvin tämän tilanteen. Ennen vaaleja meidän ei tosiaankaan pitäisi hyväksyä tätä päätöslauselmaa, joka on ystäviemme kannalta huono. Mutta komission jäsen Fyyle on myös oikeassa, kun hän sanoo, että kun me näemme asioita, jotka huolestuttavat meitä, eh, se, on, se signaali on myös lähetettävä tästä salista eteenpäin. Jos me näemme ukrainalaiset meidän kumppaneinamme tässä järjestössä ja toivomme, että he olisivat mukana täällä, nyt puhemies keskeytti. Señor presidente, eh, Pamatujte se, kolegové, zkuste výjimečně přemýšlet. Za týden... Kiitoksia, herra puhemies Ajatelkaapas, viikon sisällä ei voida lakeja eikä vaalivaltuuskuntaa muuttaa. On selvää, että näin toimitaan, jos he eivät tunne saavansa tukea EUlta. Silloin aina sanotaan, että me pelkäämme maan demokraattista kehitystä. Olen kollega Kaminskin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän tulisi huolehtia siitä, että demokratialla olisi paremmat mahdollisuudet Ukrainassa. Demokraattisen hallituksen tukeminen ei välttämättä ole kaikkien mieleen. Minun mielestäni päätöslauselmasta tulisi äänestää vasta myöhemmässä vaiheessa. Kiitoksia. Paska. Kiitos. Sitten herra Paska ukraina je podľa mňa jedným Kiitoksia herra puhemies, hyvä komission jäsen. Ukraina on ehkä yksi niistä maista, joka on kaikki lähimpänä jäsenyyttä Euroopan unionissa. Yhteiskuntansa kannalta se on myös hyvin lähellä Eurooppaa, yhtä lähellä ainakin kuin Albania – Viimeksi kun Janukovic oli pitkään oppositiossa, nyt hän on kuitenkin presidentti. Meidän täytyy tunnustaa, että voi olla, että hän muistaa myös edellisen kauden, jolloin hän jäi syrjään Oranssien vallankumouksen aikana, kun Eurooppa suhtutui hänen alentuvasti. Meidän täytyy käydä kauppaa Ukrainan kanssa. Meidän täytyy pystyä selittämään myös parlamentilla että oppositiolla on oma paikkansa demokraattisessa yhteiskunnassa. Meidän täytyy selittää myös oppositiolle, että jollei se sitten voita, niin sillä ei ole sanan. Kiitoksia. Herra Gaaler, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? weil ich ja persönlich angesprochen worden bin, wollte ich eigentlich... Niin kuin minulle nyt henkilökohtaisesti esitettiin kysymys, niin minä mielelläni vastaisin Catch the Eye-menettelyn puitteissa minuutin ajan. Sopiiko tämä? No kyllähän se sopii. Sitten herra Obermeier, olkaa Arvoisa puhemies, kun perustettiin energiayhteisö, synnytettiin eurooppalaiset kaasu- ja sähkömarkkinat ja, energia Ukrainan kanssa meidän pitäisi nyt vahvistaa energiahuoltoa Itä-Euroopasta. Ja tämä on hyvä asia, koska menneinä vuosina on ollut joitakin ongelmia, erityisesti kaasuriita Venäjän ja Ukrainan välillä kosketti meitä EU-maita suuresti seurauksena tästä keskustelusta Venäjällä sitten kaasutoimitukset lopetettiin ja meillä Itävallassahan meillä on 33 prosenttia venäläisen kaasun osuus, mutta myös Ranskalla ja Italialla on 21 prosenttia ja, ja sitä luokkaa. Ja tässä on nyt komission ryhdyttävä toimeen ja vedottava Ukrainaan, kun on kysymys Euroopan energiavarmuudesta ja toimitusvarmuudesta. Ei Euroopan energiatoimitusvarmuus saa olla mikään pelinappula Venäjän ja Ukrainan välillä. Meidän täytyy pitää hyviä keskusteluja, mutta olla tarvittaessa myös kova ja sanottava asiat suoraan. Kiitoksia sitten eh, Rova Deltseva, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti on aina tukenut Ukrainaa sen tiellä kohti demokratiaa, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen. Se on maa, jolla on yhteiset arvot meidän kanssamme. Joka tapauksessa demokraattiset vaalit ovat ikään kuin kuumemittainen. Me voimme arvioida vakautta, demokratian kehittymistä, kypsyyttä poliittisten puolueiden osalta ja yleistäkin mielipidettä voidaan mitata. Olemme iloisia siitä, että Ukraina haluaa tarkkailijat kutsua vaaleihinsa. Varmastikin tarkkailijoiden läsnäolo edistää demokratian toteutumista vaaleissa. Varmasti se johtaa myös suurempaan puolottomuuteen Ukrainan eri instituutioissa. Ukrainan täytyy taata vallan jakautuminen oikealla tavalla ja myös oikean valvonnan. Se voi myös tukeutua Euroopan unionin uudistuksissa. Yleinen mielipide ja Euroopan unioni antaa varmaan tukea. Senora. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Blinkevich Tutel. Ačiū, ponia pirmininkė. Praeitą savaitę Ukrainos presidentas... Viime viikolla Ukrainan presidentti kävi Liettuassa vierailulla, eli maassani, niin hän vahvisti kerran, jälleen kerran, että Ukrainan tavoitteena on Euroopan unionin liittyminen. Tähän menee tietysti vielä vuosia, ja se vaatii paljon työtä ja monia uudistuksia monilla alueilla, esimerkiksi ihmisoikeuden alueella, korruptiovastaisessa taistelussa, köydenvastaisessa taistelussa ja niin edelleen, mutta olen samaa mieltä kollegojen kanssa, jotka ovat korostaneet sitä, että meidän ei pitäisi eh, moittia tai ojentaa Ukrainaa tai saati sulkea siltä oveamme. Sillä on paikkansa Euroopan maiden joukossa. Meidän on kohdeltava sitä kumppanina eh, oikeudenmukaisesti. Kiitoksia. Sitten herra Vajilulka. Ukraina je velika in pomembna država partnerica. Kiitoksia herra puhemies. Ukraina on suuri maa ja tärkeä Euroopan unionin kumppani. On kiistatta selvää, että Ukrainalla on eurooppalainen tulevaisuus ja olisi huonoa, jos tällainen maa, jolla on vaikea menneisyys ja monimutkikas rakenne, että sitä aletaisiin kritisoimaan ideologisiin näkökohtiin nojautuen. Me tarvitsemme perusteltuja kommentteja. Niin kuin kaikissa muissakin maissa, joissa demokraattisia vaaleja on järjestetty, niin tietenkin demo- oppositio on tyytymätön vallan vaihtumiseen, mutta kuitenkin tulevat vaalit antavat aina uuden mahdollisuuden, joten meidän ei tulisi kuunnella vain toisen puolen näkökulmia, vaan katsoa tätä vähän avarkatseisimmin. Ukraina on meidän tärkeimpiä kumppaneita. Minäkin toivon, että joskus sitä tulee Ruodonin jäsenkin, mutta minulla on epäilyksenikin, kuten monella muullakin, jos ajatellaan, miten soveliasta on hyväksyä päätöslauselma juuri ennen vaaleja. Minun ryhmäni ECR on tehnyt useita tarkistuksia niin, että päätöslauselma olisi tasapainoisempi eikä toistuisi niin paljon. Janukovic voitti demokraattisten vaalit vaikkakin pienellä marginaalilla ja todellakin on huolestuttavia autor, autoritäärisiä viittauksia siitä, että siinä halutaan sensuroida lehdistönvapautta ja käytetään salaista poliisiakin poliittisiin tarkoituksiin. Länsi seuraa tarkalla silmällä kuitenkin. Janukovic on paineiden alla. oranssivalkomuksen paine, perinne on vahva ja kansallisyhteiskunta on syntynyt ja se on vahvaa. Minulla on läheiset suhteet opposition johtoon, mutta minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy välttää puuttumista liikaa Ukrainan sisäisiin poliittisiin asioihin. Voi olla, että se tulee kuitenkin meitä vastaan. Kiitoksia tohtori Tanno, Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Kolarska-Wawińska. Dziękuję e, Dokładnie te same argumenty padały przed wyborami samoja argumentteja täällä on käytetty ennen presidentinvaaleja silloin, kun me Euroopan parlamentissa pohdimme päätöslauselmaa liittyen siihen, mitä Ukrainassa tapahtui ennen noita vaaleja. Päätimme kirjoittaa päätöslauselman vaalien jälkeen, mikä on nyt tehty, ja me vetosimme oppositioon ja hallitukseen ja, ja vaadimme ihmisoikeuksien kunnioittamista kokoontumis- ja sananvapauden kunnioittamista. Ja tästä on nyt muutamia kuukausia aikaa ja nyt me näemme, että asiat eivät välttämättä ole siten kuin me olemme vaatineet. Tärkeintä tässä on nyt se, jotta me pystymme juurruttamaan demokratian, vakiinnuttamaan sen. Tärkeää on se, että nyt nämä paikallisvaalit saattavat jälleen kerran polkea erilaisia oikeuksia. Kiitoksia. Catch the Eye-kierroksen jälkeen annamme nyt puheenvuoron komissiolle, jotta se voi reagoida näihin puheenvuoroihin. Olkaapa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puhemies. Tästä tilaisuudesta reagoida siihen, mitä täällä on sanottu tässä varsin mielenkiintoisessa keskustelussa. Jakaisin vastaukseni kolmeen osaan. Ensinnäkin haluaisin reagoida konkreettisiin kysymyksiin, joita Welder esitti liittyen investointiin ja elinkeinoelämään. Enemmän on tehtävä Ukrainassa tälläkin saralla. Sehän nyt on ilmeistä se. Olen usean otteeseen tämän todennutkin, olipa sitten kyseen assosiointineuvostosta tai eri tapaamisissa viimeksi, viimeksi otin esille sen pääministerin kanssa ihan viime viikolla. On joitakin asioita hankintalaissa muun muassa ja se, että voitaisiin miettiä uudelleen sitä, eri tarkistusten muodosta, josta nyt käydään keskustelua Ukrainan parlamentissa. Edelleen täytyy tehdä myös oikeusvaltioperiaatteen kohdalla. Olemme mielenkiinnolla seuranneet mitään tapausta ihan näinä viime päivinä. Lisää täytyy tehdä myös sikäli, että meidän täytyy nähdä enemmän sitoutumista alviin. Lupaukset on täytettävä. Se on haitanut meidän yrityksiämme. Olemme yhteydessä viranomaisiin Ukrainassa ihan säännöllisesti, mutta myös liikemiehiin. Ja me olemme sitä kautta pyrkineet suojelemaan investointiemme ja elinkeinoelämämme etuja. Toiseksi, ei tämä ole mikään helppo prosessi. Kun ajatellaan Ukrainan ja meidän käynnistämämme prosessia, ja se on todellakin prosessi, missä ajatukset Euroopan unionin tulevaisuudesta voivat ehkä joskus auttaa, mutta ei nyt välttämättä johda tuloksiin. Tuloksia saadaan sitä kautta, että Euroopan unioni on paremmin läsnä Ukrainassa. He tarvitsevat apuamme. He tarvitsevat meitä myös selvittämään, missä mennään aika ajoin. Sitä he meiltä odottavat. Mutta sen sijaan me emme saa joutua sellaiseen valheelliseen keskusteluun, vaan kaiken tärkeintä on vakaus ja sitoutuminen arvoihin. Tästä pääsenkin kolmanteen osioon vastauksessani. Kukas minä olen kommentoimaan päätöslauselman luonnosta täällä parlamentissa? Mutta minä uskon, että jo se, että tällainen keskustelu on käyty, on ollut sinällään arvokas merkki. Se, että parlamentin edustajat piekkoin menevät Ukrainaan ja vievät tämän viestin ainakin sen pääsisällön, niin sinällään se on jo arvokas teko. Minä uskon, että tämä on hyvin arvokas viesti myös sikäli, että voimme odottaa Ukrainalta ja tulevilta paikallisvaaleilta 31. lokakuuta tuloksia, jotka toivottavasti demokratian vahvistavat siihen saakin jäädä, herra puhemies. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen näistä sanoista. Ja artiklin 1511 mukaan nyt herra Gaaler saa vielä puheenvuoron, mutta pyydän, että pitäydytte puheajassa. Kiitos. Ich wollte eine Reaktion zum Kollegen Svoboda geben. Niin, kollega swobodan huomautukseen toteaisin, että pitää paikkaansa EPPn päätöslauselman luonnoksessa oli väärä sitaatti Venetsian komiteasta, mutta nyt tiedän mikä se oikeasti pitäisi olla, joten tästä syystä tämä väärä sitaatti on poistettu nykyisestä tekstistä ja siitä ei tarvitse enää keskustella, mutta olisi ollut kyllä hyvä jos että olisitte sosialistien edustajana sanoneet, te viittasitte kyllä oikeusvaltion periaatteeseen, mutta te olisitte voineet ottaa kantaa salaisen palvelun toimintaan tai puolueiden kiiseltyn mahdollisuuden osallistua ylipäätään vaaleihin. Eihän tätä voida pitää enää demokraattisena lähestymistapana eikä eurooppalaisten standardien mukaisena toimintana. Kiitoksia. Eli nyt sitten täytyy antaa herra Svobodalle myös saman artiklan 151.1 nojalla sama oikeus vastata tähän. Pyydän, että tekin puhuisitte erittäin lyhyesti. Kiitoksia puhemies. Ei tässä nyt ole tarkoitus ryhtyä minkäänlaiseen pingisotteluun kahdestaan, mutta minä olen kyllä äh, saanut tietoa ja olen myös lehdistötilaisuudessa selvästi, selvästi sanonut, että salainen palvelu kontrolloi tilannetta ja haluaisin vielä kuitenkin kehottaa teitä pohtimaan, eikö olisi järkevää, että me yhdessä laajana, laveana yhteisönä teemme päätöslauselman kuin että tällä hetkellä niukalla enemmistöllä saamme aikaan paperin, niin kuin tällä hetkellä näyttää. Kiitoksia, herra Svoboda tästä. Olemme päässeet tämän esityslistakohdan loppuun. Olemme saaneet kuusi päätöslauselmaehdotusta tämän keskustelun nojalla. Yksi liberaaleilta, toisen vasemmistolta, kolmannen vasemmistolta, vihreältä anteeksi, sitten sosialisteilta, sitten EPPltä e ja konservatiiveilta ja reformisteilta. Äänestys on huomenna kello 12. Meillä on vielä 6-7 minuuttia, joiden aikana voimme levähtää ja juoda lasin vettä, kunnes jatkamme sitten kello 18.00 kysymyksiä neuvostolle. Kiitos kaikille, hyvät kollegat, kiitoksia. Bueno, bueno, bueno. Pues muy bien.